Meine Damen und Herren. Ja, hyvät naiset ja herrat. Eiköhän siirrytä kohtaan yhdeksän esityslistalla, jossa on kyse puitesopimuksesta Euroopan unionin ja Azerbaidsanin tasavallan välillä. Ja Euroopan parlamentti teki tässä päätöksen nyt äh, äh menettelyssä ja esittelijä Anneli Jäättemäki ja tarkistusten jättämisen määräaika päättyy pihka puoliin kello 18 tänään. Vastaavia sopimuksia Armenian, Georgian ja Ukrainan kanssa muun muassa. Tämä tarkoittaa sitä, että, että tämä sopimus Asibaitsanin, antaa Asibaitsanille mahdollisuuden laatia yhteisymmärrysmuistiot erityisistä erilaisista unionin ohjelmista ja osallistua niihin – Haluan nimenomaisesti todeta, että tämä on tekninen asiakirja, joka mahdollistaa sen, että useilla aloilla päästään dialogiin ja yhteistyöhön ja niiden tiivistämiseen erityisesti people-to-people-yhteyksissä. Uskon, että tämä pitäisi, asettaa aivan etusijalle. Pyydänkin, että Rouva Jäätemäki sit, sitten asettaa meidät viisauden tilaan tästä asialaidasta. Missä hän on? Tää siellä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. I've never seen a name with so many. En ole nähnyt koskaan sellaista nimeä, jossa on niin paljon näitä. It's difficult all, also for the this guy wants to lead me on the wrong path. <laughs> the floor is yours. okay. When we spoke in... Kun aiemmassa kokouksen kohdassa puhuttiin Bosne Herzegovinassa, niin täällä mainittiin, että kyseessä on kaunis maa. Nyt kerron teille, että Azerbaijan on myös varsin kaunis maa ja Baku on kaunis kaupunki. He ovat tavan, tavallisia ja tavanomaisia ihmisiä, kuten me täällä. Joskus siellä on tiettyjä, meillä on tiettyjä ongelmia Azerbaijanin asioiden kanssa, mutta no, ongelmiahan meillä on melkeinpä kaikkien maiden kanssa. Meidänhän tulisi pyrkiä siihen, että meillä on hyvien naapuriden kanssa hyvät suhteet. Nyt kuten puheenjohtaja totesi, niin tämä on tekninen asia. Tämä on kuitenkin tärkeä aihe. Azerbaidžan on tärkeä EU-kumppani ja meidän tulisi pyrkiä kattavaan ja kestävään kumppanuuteen. Alueellinen, kansainvälinen turvallisuus, terrorismin vastaisuus, energia, liiketoiminta, investoinnit, kulttuuri ja koulutuskulut meidän yhteistyökumppanuuteen. Tämän sopimuksen tavoitteena on se, että luodaan puitteet sille, jotta Azerbaijan voi osallistua tiettyihin EU-hankkeisiin. Se, että unionin hankkeet avautuvat naapurimaille, niin tämä, tämä tuotiin komission toimesta jo 2006 2007 neuvosto hyväksyi tämän komission ehdotuksen. Osallistuminen EU-hankkeisiin on tärkeä osa naapuruuspolitiikkaa ja sen tavoitteena on lisätä liikkuvuutta ja myös lisätä ruohonjuuritason yhteistyötä ja tämä on mielestäni tärkeää. Tämä yhteistyö voisi pitää sisällään useita eri aloja. Tästä voitaisiin kattaa opiskelijavaihdot aina vaihdosta liittyen innovaatioon ja kilpailukykyyn. Kuten Elmar Brock sanoi, tämän tyyppinen ohjelma on olemassa jo Armenian, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. Minä tuen tätä puitesopimusta, sillä tämä lisäisi ihmisten välistä yhteyttä EUn ja Azerbaijanin välillä. Tämä on asia, joka olisi hyödyksi niin EUn kuin Azerbaidsanin kansalaisille. Oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja demokratia, niiden tulisi olla EU-suhteiden ytimessä, mitä tulee suhteesta kolmansiin maihin. Tämä koskee myös Azerbaidsania. Siinä se, mitä puheenjohtaja pyysi minua kertomaan. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la... kiitoksia. Tänään meillä on ensimmäinen käsittely tästä Euroopan unionin ja Azerbaidsanin välisestä eh, puitesopimuksesta. Kaikki, jotka olemme täällä, varmaan tunnemme hyvin ja olemme tietoisia siitä poliittisesta tilanteesta, missä tämä maa on. Eli se on äärimmäisen huolestuttava enkä sano sitä minä vain, vaan tämä parlamentti on ilmaissut kantansa tässä monta kertaa. Viime aikoina, viime vuosina on ollut valtava määrä ihmisoikeusrikkomuksia tuolla maassa ja viime kuukausina olemme nähneet merkittävän hallituksen harjoittaman painostusaallon ja ihmisoikeuksien polkemiskauden ihan muutaman kuukauden aikana täällä Sahar-palkinnon ehdokkaiden joukossa oli yksi tai, tai useampikin aserbaidsalainen edustaja. Ja hänet laitettiin vankilaan viime heinäkuussa, äh, heinäkuussa ja hänen terveydentilansa on heikentynyt merkittävästi viime kuukausina. Tämä on vain yksi näistä tapauksista, joita on tapahtunut Azerbaidžanissa. Voisin Eli voimmeko me jatkaa tällä linjalla, eli että laitetaan joku ihmisoikeuspalkinnon saaja ehdokkaaksi ja sitten unohdetaan hänet heti, kun ehdokkuus on ohi. Tämä on meidän viime, vuotista, viime vuosien ulkopolitiikan harjoittamista. On tärkeää, että tasapainotetaan periaatteet ja toisaalta sitten myös suhteet kolmansiin maihin. Ja sitten viimeiseksi toteaisin tässä asiakirjassa vielä, että täytyisi muistaa, että tässä sopimuksessa ei mainita, että syyskuussa parlamentissa hyväksyttiin kiireellinen päätöslauselma, jota ei mainita tässä tekstissä, mutta jossa aivan selkeästi määritetään, minkälaiset suhteet meillä pitäisi olla Azerbaidsanin kanssa. Kohdassa 11 todetaan, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen Azerbaidsanin kanssa täytyy heijastella ihmisoikeuksien, äh, ihmisoikeustaistelijoiden äh, oikeuksien kunnioittamista. Olemme näköjään unohtaneet viime kuukausina tämän julistuksen. Ja kuten tiedätte, viime kuukausina tilanne on heikentynyt eikä parantunut. Ja sen takia haluaisin, että tämän parlamentin kriteereinä pysyisi jatkossakin se, mitä on täysistunnossa ilmaistu ja sosiaalidemokraatit e, asettavat tämän ehdoksi tämän asiakirjan hyväksymille. Ja sen takia esitämme siihen tarkistusta. Ellei tarkistuksella saada tätä tekstiä parannettua ihmisoikeustaistelijoiden oikeuksien kunnioittamiseksi ja suo, suojaamiseksi emme voi sitä hyväksyä. Muistuttaisin esimerkiksi tämän vankilassa olevan henkilön tilanteeseen hänen terveydentilansa takaamiseksi. Meidän pitäisi täällä parlamentissa ottaa huomioon päätöksissämme se, mitä toisaalta tapahtuu kyseisen maan kansalaisille ja miten he siellä elämänsä elävät, koska meidän päätöksillämme on suora vaikutus siihen, minkälaista elämää tuolla maassa eletään. Kollega, pyytäisin teitä hankkimaan tietoa tuoreimmasta kehityksestä. Mrs. Ceballos. Sitten edustaja Ceballos. Eh, precis som fru Jättemäki sa så är ju del... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin Ruva Jättemäki sanoi, että mukanaolo EU-ohjelmassa on tärkeä naapuruspolitiikan kannalta, mutta me olemme myös saaneet kuulla espanjalaisilta kollegoilta, että ihmisoikeustilanne on varsin huono, hyvin huono, ja itse asiassa on huonontanut entisestään viime kuukausina. Ja Euroopan, Euroopan parlamentti on aina ottanut vahvasti kantaa tähän asiaan. On lyhyt, tässä on lyhyt perustelu, ja siinä ei kuitenkaan täysin heijastella tämänhetkistä tilannetta. jossa halutaan, tässä halutaan vain siunata tämä sopimus, ja se antaa mielestäni väärän signaalin hyvin vakavassa tilanteessa. Ja tämä ei vastaa keskeisiä periaatteita. Me ehdottaisimmekin, että, että tämä asia pantaisiin pöydälle muutamaksi kuukaudeksi, ehkä vakun jälkeen, sen jälkeen ehkä tilanne on parantunut, tai ainakin meillä on sitten tarkempi käsitys tilanteesta ja yksityiskohdista, erityisesti ihmisoikeuksien osalta. Um, Azerbaijan is already playing Kiitos puheenjohtaja. Azerbaidžanilla on tärkeä rooli jo nyt Euroopan energiapaletin suhteen ja rooli on yhä tärkeämpi tulevaisuuden kannalta, joten Azerbaidžanin kautta tänne saattaa tulla Turkmenistanista kaasua. Tämä vähentää riippuvuuttamme Venäjän kaasun. Olkamme kuitenkin tarkkoina. Pitää katsoa, mihin me sitoudumme, kun luomme kumppanuuden Bakuun maassa on poliittisia vankeja, kyseessä on korruptoitunut maa. Yksi pidätetyistä poliittisista vangista on herra Kasimalaiva, joka on saanut erityisen e, erikoisia syytteitä. Hän on muun muassa e, korostanut, kuinka valtaeliitti on korruptoitunut. Vallanpitäjät ovat kieltäneet sen, että maassa olisi poliittisia vankeja. Me kaikki kuitenkin tiedämme, että Euroopan neuvosto on antanut useita lausuntoja, jossa turanne sille selkeät ihmisoikeusrikkomukset maassa. Meidän olisi tehtävä kuitenkin mielestäni ehdollinen sopimus, joka olisi ehdollinen, jos tosiaan mikäli poliittiset vangit vapautetaan. Kiitos. Chair. I'll keep it very short. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä varjoesittelijämme ryhmästäni totesi. Ja erityisesti yksi tärkeistä kysymyksistä tässä on se, että EU-rahoitusta menee jo hallituksen valvomille kansalaisjärjestöille. Kysy ei ole siis ihmisten väliseistä kontakteista. Ja jos jos annetaan lisärahaa, niin silloin annetaan lisää valvontavaltaa edelleen hallituksille ja hallituksen valvonnalle ja ihmisoikeustaistelijat joutuvat yhä vaikeampaan rakoon. Valko-Venäjällä esimerkiksi on vähemmän poliittisia vankeja kuin Azerbaidžanissa. Tämä antaa ajatuksille, ajattelemiselle aihetta. Onko muita kommentteja tähän, tähän esityslistaan kohtaan koskien tätä e ja Azerbaidžanin sopimusta, ellei niin päätän tämän keskustelun. Ah, Jättimäki. Please, Madam Jättimäki, rapporteur. Some questions. I want to... Joitain kysymyksiä. Minä haluan näitä korostaa. No, tämä ei liity assosiaatio sopimuksen Azerbaidžanin kanssa. Assosiaatiosopimus saattaa tulla myöhemmin. Me emme tiedä. Tämä on tekninen asia ja tämä auttaa kansalaisia, tavallisia kansalaisia, mikäli tämä parlamentti ja tämä valiokunta on kiinnostunut ihmisoikeusasioista, niin minä uskon, että tämä puitesopimus nimenomaan pyrkii auttamaan tavallisia kansalaisia, vaikkapa opiskelijavaihtoa, niin sehän on tärkeä asia. Se antaa nuorille mahdollisuuden opiskella tai vierailla muissa EU-maissa ja opettaa, mitä tarkoittaa, kun ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Tämä siis ei ole assosiaatiosopimus. Ja minä tiedän, että Azerbaidžanissa on ihmisoikeusongelmia. Kaikkihan me sen tiedämme. Mutta vaikka näitä onkin, niin meidän tulisi pyrkiä auttamaan tavallisia ihmisiä tässä maassa saamaan enemmän tietoja, opiskelemaan tulisi antaa heille mahdollisuus opiskella tai vierailla muissa EU-maissa ja myös toisinpäin. Ja mikäli assosiaatiosopimus näkee päivävalon ja on edessämme, niin silloin se asia on kyllä täysin toinen. Se on tärkeä aihe, se on vaikea ja suuri aihe. En tiedä, onko sellainen kenties jossain vaiheessa edessämme, mutta tämä on tärkeä puitesopimus, joka auttaa tavallisia kansalaisia. Äh, Raporteur. Äh. Kiitoksia esittelijä Jätemäki. Luulenpa, että, että tämä on tärkeä puitesopimus, joka mahdollistaa erityisesti Azerbaidsanin ja azerbaidsanilaisten saavan yhteyden unionin ohjelmiin. Muistuttaisin kollegoita, että tarkistusten jättämisen määräaika on, on siirretty kello kolmeksi huomiselle ensimmäinen huhtikuuta pellei. Kommentteja niin kiitän esittelijää, päätän tämän käsittelyn. I think we have enough reason. No, meillä on varmasti riittävästi syytä jatkaa tiedon hankintaa, jotta ei saada liikaa ettei synny liikaa, ettei synny liikaa vahinkoa hyvän tahdon muoto myötä, koska usein hyvä tahto on hyvän parempi, pahan, hyvä tahto on joskus hyvän vihollinen tai vastustaja. Sitten kohta kymmenen nykyinen poliittinen tilanne Afganistanissa. Rova Lösing. Ja, Kiitoksia Tätä ennen on jo tullut mielipiteitä esiin varjostelijoita sähköpostitse tähän mietintöön ja minun äh, mietintöluonnokseeni haluaisin sanoa, että minusta oli aika epätavallista, että näin tapahtui ja haluaisin palata äh, äh tavanomaiseen menettelyyn, noudattaa demokraattisia sääntöjä ja esittää mietintöni tässä. Minusta täällä jossa poliittisten ryhmien edustajat ovat paikalla ja, josta, ja jossa myös käsitellään mietintö, jossa on läpinäkyvyyttä, sillä pitäisi keskustella, eli siis täällä, eikä. No, no nythän meillä tässä on keskustelu, siksi sanoin puheenvuoron teille. Mistä te oikein juttelette nyt? Mutta sitä huolimatta haluaisin puuttua siihen, että eräät varjoesittelijät etukäteen yrittivät jo sähköpostitse johtaa tätä keskustelua niin, mutta tämä on heidän oikeutensa puhe. No, mutta puheenjohtaja halusi ilmaista iloni siihen, että te olette samaa mieltä minun kanssani siitä, että täällä keskustellaan. Muutenhan se voitaisiin lopettaa. Niin on kyllä, mutta ei minä mitään moitteita ymmärtänyt. No kollegat ovat, kollegoilla on aina oikeus ilmaista mielipiteensä. Ja kyllä, kyllä. No niin, okei. Okay. Sanoi, että, että ei sitten keskustella näin. No, joka tapauksessa minä olen iloinen, että ei voisin tehdä tässä, mihin se kuuluukin tämä keskustelu, ilman moitteita, ilman arvostusta. Ensinnäkin minun mietintöni esittelyn osalta haluaisin tuoda ilmi, että ei ole mahdollista todennäköisesti ainakin on harvinaista, että tällaisissa mietinnöissä saataisiin kattavasti käsiteltyä kaikkia näkökohtia ja nyt meidän, minun ensimmäisen luonnoksen lyhyyden takia ja teknisten syiden takia täytyy ehkä vieläkin joitakin osioita poistaa. Näin ollen tässä on keskitytty vain painopisteisiin ja haluankin ilmoittaa, että olen jo eräitä tarkistuksia esittämä, esittämässä ja haluan esittää suuren kiitokseni yhteistyöstä – AFETin sihteeristölle. Me, tässähän on ollut erimielisyyksiä, niin kuin on tullut esiin keskusteluissa sotilastoiminnasta. Haluan tehdä selväksi, että vasemmisto ja myös suurin osa rauhanliikettä on alusta pitäen ollut sillä kannalla, että sotilasoperaatioita oli, sotilasoperaatioita Afganistissa oli väärin, semminkin kun on kysymys Eh, tämä on, tässä on, eh, sotilasvoimat ovat vaikuttaneet tähän hallintoon, mutta tämä ei ole vaikuttanut tämän mietinnön laatimiseen, vaan olen myös tukeutunut eh, kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden lausumiin, myös asiakirjoihin julkisoikeudellisista radiolähetyksistä ja TV-lähetyksistä. Ja tämän arvion pohjalta olen sitten tullut siihen johtopäätökseen, niin kuin olen esittänyt paperillekin, että, että tässä pitäisi ryhtyä uusiin askeleihin, jotta väkivallan noidankehä saataisiin katkaistua myös siitä syystä, että 10 500 kuollutta on jo ö, tässä kärsitty pelkästään vuonna 2014. Minä tunnustan, että on erilaisia arvioita tästä tilanteesta ja en missään tapauksessa halua myöskään epäillä niitä ponnisteluja maan rakentamiseksi, joita on tehty, mutta minun mietintöni yrittää Euroopan parlamentin kannalta arvioida tätä tilannetta ja tehdä johtopäätöksiä ja sitten myös tarjota toimintaoptioita Euroopan unionille. Minä tukeudun huolelliseen konsultaatioon mahdollisimman laajan asiantuntijajoukon kanssa, myös kansallisjärjestöjen kanssa. Voisivatko kollegat keskustella hieman hiljaisemmin, jotta ne pystyisi keskittymään tähän asiaan. Tämä konsultaatioprosessi on rikastuttanut tätä mietintöä, mutta tähän se ei ole päättynyt. Myös tämä mietinnön lausunnon, tai luonnoksen valmistumisen jälkeen olen puhunut asiantuntijoiden kanssa korruptiosta ja ihmisoikeuksista ja kirjoituksista ja monista ihmisoikeusrikkomuksista ja myös äh, rank- siitä, että rangaistuksia ei ole tullut ja näistä asioista tulen tekemään vielä tarkistuksia. Lyhyt ilmoitus Äh, Afganistanin suurlähettilöltä tässä yhteydessä, joka oli ilmaissut kirjeessään, että minun ehdotukseni äh, äh, on huolestuttava tässä vaiheessa, kun ollaan rakentamatta uutta hallitusta. Tämä ei olisi oikein, mutta erityisesti keskustelut monien edustajien kanssa ja myös Human Rights Watchin kanssa on osoittanut erityisesti tässä tilanteessa pitäisi käyttää tilaisuutta hyväksen, jotta saataisiin uutta alkua Afganistaniin ja että, jotta voitaisiin linjata kehitys uudella tavalla. Tämä on hyvä hetki, tämä on hyvä mahdollisuus esittää uusia tavoitteita ja toteuttaa tavoitteita, erityisesti korruption, ihmisoikeuksia, erityisesti naisten oikeuksia ja rankaisemattomuuden osalta. Painopisteet minun mietinnössäni ovat köyhyyden ja radikalisoitumisen välinen yhteys, ja tästä syystä välttämättömyys on vain taistella köyhyyttä vastaan, passiivinen työttömyys, joukkotyöttömyys, että noin 50 prosenttia koko työttömyydestä merkitsee vuosittain 400 000 nuorta, jotka joutuvat työttömäksi. Tämä on valtava haaste. Jatketaan lukutaidon opettamista. Myönte- haluan painottaa myönteistä kehitystä myös koulunkäynnin osalta. Myös naisten oikeuksia on parannettu, mutta tämä on osoittanut, minkä, miten suuri haaste edessämme on vielä. Ja minusta tähän Tämä täytyy, tässä täytyy tarkastella myös resurssoinnissa. Yleisesti on tunnettua tämän huumeiden viljely ja siihen liittyvät ongelmat. Me tarvitsemme kestävää ja tehokasta kehitysapua ja humanitaarista apua ja myös kestävä kehitys taloudessa ja riippumattomuuteen pyrkiminen täytyy, se täytyy olla pitkän aikavälin tavoite ja yhteistyö naapurimaiden kanssa. Muita tärkeitä asioita on problematiikka, jotka liittyy sotilaalliseen yhteistyöhön. Tässäkään en ole puuttunut periaatteellisella tasolla näihin ongelmiin. Olen puhunut kansallisjärjestöjen kanssa, olen puhunut äh, kansallisjärjestöjen edustajien kanssa, esimerkiksi katastrofeista, katastrofeista ja teknisestä avusta, ja tässä päädyin siihen johtopäätöksiin, joka olen esittänyt mietinnössä sitten lopuksi yksi lause, että Afganistan on rikas maa, jossa on äärimmäisen köyhä väestö. Näin ollen no- nousee siihen kysymys, miten tällainen rikkaus ei päädy kansalaisten käsiin, ja se on meille haaste, mitä EU voi tehdä tämän lopettamiseksi. Kiitoksia. Haluan vielä todeta, että tämä ei ole mielivaltaisesti sihteeristön tekemää, vaan kaikki parlamentin äh, mietinnöt äh, alistuvat tiettyjen sääntöihin. Se ei ole pelkästään teidän ne ollut asianlaita, vaan tämä on yleinen sääntö, koska meidän pitää huolehtia, että näistä täytyy pystyä äänestämään myös täysistunnossa. Ei se ole vaan luetelma siitä, että mitä on EU-sta tehty väärin. Se voisi olla aika kuinka pitkä, vaan tämän täytyy olla tietyn pitu, pituinen, jotta siitä voidaan äänestää parlamentissa. Siis tällainen mietintö. Sitten keskustelu. Edustaja Danjean. Jokainen puhuko, puhuko lyhyesti. Kiitos. Minäpä puhun lyhyesti EPP-ryhmän puolesta. Meillä on monia ongelmia tämän mietinnön kanssa. artiklassa yksi tuodaan esille se, että tässä lähdetään ideologisesta lähtökulmasta. Tässä sanotaan, että kaikki ongelmat Afganistanissa johtuvat 2001 vuoden sotilaallisesta välintulosta, kansainvälisestä sotilaallisesta välintulosta. Tämä on meidän mielestämme lähestymistapa, joka ei mahdollista objektiivista lähestymistapaa, ja tämä luo sitten ongelmia mietinnön kaikille osa-alueille voimme keskustella sotilaallisen, läntisen sotilaallisen välintulon hyödystä ja haitoista. Kyseessä on yksinkertainen toimenpide. Tämä on tällainen palaute, keskustelu, joka on olemassa kyllä. Mutta tässä täysin yksimielisesti arvostellaan kaikkia, mitä EU, NATO ja kansainvälinen yhteisö teki tässä maassa sotilaisen välintulon aikana. Tässä on siis hieman ongelmallinen lähestymistapa. Toki luvut talouskehityksen liittyen tai sosiaaliseen kehitykseen liittyen niin ovat tosiasioita, mutta ne ovat bruttolukuja ja niitä ei aseteta oikean asiayhteyteen välttämättä. Tässä on myös koherenssin puute. Tässä puhutaan siitä, että kansainvälisiä rahastoja ei pidä viedä kohti turvallisuuskehityksiä mutta toisaalta seuraavassa kappaleessa sanotaan, että kadutaan ja harmitellaan sitä, että EU ei rahoita EU, äh, Afganistanin omaa armeijaa. Tässä on siis hänen logiikan puute. Tietty määrä ryhmiä haluaisi merkittävästi muuttaa tätä mietintöä. En usko, että se välttämättä onnistuu kokonaisuudessaan. Niissä aikarajoissa, jotka meille on annettu. Ajatuksenaan tässä taustalla on se, että koska Afganistanissa tilanne elää jatkuvasti, niin on varsin mahdollista, että se mikä tänään kirjoitetaan ja huomenna hyväksytään, niin se ei enää päde muutaman kuukauden kuluttua tavalla tai toisella. Joten se, että äänestämme mietinnöstä, joka on tämän tyyppinen, niin kahden kuukauden kuluessa, niin no, se on melko erikoinen tapa toimia. Joten minä olen sitä mieltä, että paras tapa lähestyä asiaa, ja tämä viesti on tullut myös poliittiselta ryhmiltä, niin olisi paras, että lykkäämme tätä mietintöä. Kiitos. <clears throat> Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Na verdade, nós também temos uma divergência profunda. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meilläkin on ongelmia, tämän, vakavia ongelmia tämän tekstin suhteen, koska meidän tapamme nähdä tämä ajatus, tai meidän mielestämme tässä nähdään aivan väärällä tavalla tämä peruskysymys, eli länsimaiden militaarinen aseellinen interventio, siinä lähdetään vääntämään asiaa täysin poliittisesti eh, värittyneeseen suuntaan, joten me emme ole samaa mieltä tämän, tämän periaatteen kanssa. Sitten voidaan tietysti puhua tämän intervention hyödyistä tai haitoista, oli sitten kysyä Afganistanista tai muista tämän alueen mm, seuduista historian eri vaiheissa. Aina on ollut kaikenlaisia sekä parempia että huonompia interventioita. Tärkeää on, että tämä mietintö ei perustuisi tällaiseen ideologiseen virheelliseen asetelmaan. Emme ole samaa mieltä siitä myöskään, miten Afganistanin tilannetta tällä hetkellä kuvaillaan. Emme me pysty arvioimaan sitä noin vain täältä käsin eikä ole sattumaa, että Afganistanin suurlähettiläs kiinnitti esittelijän huomiota siihen, että tässä mietinnössä etäännytään kyllä kovasti Afganistanin tämänhetkisistä tarpeista ja eduista. Ja Amerikan tai USA senaatin tapaamisessa Afganistanin presidentti totesi, että, että länsimaiden joukot pysyivät siellä – pidemmän aikaa ja siitä oli hyötyä tiettyjen rakenteiden pystyttämisessä. Mutta tämä 2001 vuoden intervention arviointi, joko hyväksi tai huonoksi, ei ole jotakin sellaista, joka tässä voitaisiin ottaa esille. Ja se, että lähdetään intervention jälkeen liian nopeasti pois kyseisestä maasta, niin se ei kyllä edistä millään tavalla vakautta, vaan päinvastoin hajoittaa sitä ja, ja syventää ongelmia köyhyyttä ja kurjuutta. Eli sellaisissa maissa, josta on lähdetty pois liian pian miehityksen jälkeen, tilanne on ollut yleensä tämä. Eli meidän pitäisi nyt sitten miettiä, että mitä tällä hetkellä voidaan käydä tässä keskustelussa läpi, mutta se tilanne, joka tällä hetkellä Afganistanissa on, niin sitä täytyisi tarkastella ei pelkästään sitä, mitä viime kuukausina on tapahtunut, vaan myöskin pidemmässä taaksepäin. Täytyy katsoa, että onko, ovatko asiat kehittyneet huonompaan vai parempaan suuntaan vakauden suhteen. Meidän ei pitäisi ryhtyä, dogmati, ryhtyä dogmatisoimaan, vaan pitäisi ymmärtää, että on olemassa ihan perustavanlaatuisia eroja esitillä Lessingin ja meidän näkökulmiemme välillä. Ja sen takia haluaisimme objektiivista tilanneanalyysiä Afganistanista. Emme pidä siitä, Äh, analyysistä, jonka edustaja Lessing, Lessing on tässä esittänyt. Arvoisa puheenjohtaja, minun mielestäni tässä näyttää siltä, että osa länsimaista hajo- vihaa omia toimiaan ja edustaja Lessing on tässä tekstissään hyvin negatiivinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että emmekö voisi käydä keskustelua tästä aiheesta Päinvastoin. Voimme kyllä keskustella aiheesta, mutta olemme asiasta aika lailla eri kannoilla kuin esittelijä. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä kahden aiemman puhujan kanssa. Minä voin puhua melko lyhyesti. että siltä, että mietintö nykyisessä muodossaan, niin sen tavoitteena – on, tai taustalla on so, sodan vastaisuus, Yhdysvaltain vastaisuus ja tässä voidaan katsoa muutama esimerkkiä faktoihin liittyvistä epätäsmällisyyksistä ja nyt en puhu edes tästä äänensävystä, jonka tämä mietintö ottaa. Kohta yksi. 13 vuotta länsimaiden interventioita on johtanut X määrän tapettuja. No, YK on mukaan, niin tässä useat siviilikuolemat ovat olleet, olleet näiden valtaan pyrkijöiden aiheuttamia, jostain 2 prosenttia on johtunut läntisestä läntisten valtojen sotilaallisesta välintulosta. Yhdysvallat on hidastanut poistumista nimenomaan Afganistanin äh, presidentin pyynnöstä. Jos katsotaan kohtaa 11, siinä viitataan edistymisen puutteeseen liittyen ihmis- ja perusoikeuksiin, varsinkin naisten ja tyttöjen oikeuksiin, Tosiasia on se, että koulutuksessa on enemmän tyttöjä. Kasvu on ollut 3-36 prosenttiyksikköä mm, erittäin suuri määrä tyttöjä on käy koulua Afganistanissa nykyään, tosin kuin aiemmin. Kohta 13. Tässä ehdotetaan, että kaikki rahat olisi käyttää kehitykseen, eikä turvallisuuteen, mutta minä kysyisin, missä kohden maamiinojen poistaminen on tässä agendalla. YK on käytänyt puolesta miljoonaa tähän tarkoitukseen. Monet avustustyöntekijät Afganistanissa ovat saaneet, heitä on uhattu ja he heitä nuhattu, niin on liittyen tähän maaminen riskiin. Näyttää siltä, että tämä voitaisiin käydä läpi kohta kohdalta, tämä mietintö, ja siitä voitaisiin tuoda esille näitä ongelmia. Hyvä puheenjohtaja, on sitä mieltä, että tässä muodossaan tätä voidaan hyväksyä, se tulisi lykätä ja kirjoittaa uudelleen. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. <clears throat> Alten varjoesittelijän puolesta minun täytyy pahoitellen todeta, että me emme voi tukea nykyistä tekstiä. Me uskomme, että luonnos nykymuodossaan antaa epäadekvaatin puolueellisen arvion nykyisestä poliittisesta tilanteesta Afganistanissa. Ja siinä huolimatta niistä ponnisteluista ja kansainvälinen yhteisö on tehnyt kappaleet 1, 2, 3, 4, 11, 13, 5, 14, 16, 17. Ne pitäisi poistaa tykkänään ja loppu mietinnöstä vaatii huoma- huomattavaa korjaamista ja meistä mietintö pitäisi kirjoittaa uudelleen, jotta saataisiin puolueita ja kriittinen arvio poliittisesta tilanteesta Afganistanista ja mikä olisi Euroopan parlamentin lähestymistapa ottaen huomioon, että tarkistusten jättöaika lähestyy. Me haluaisimmekin esittää äh, pyynnön, että saataisiin adekvaatti versio tästä mietinnöstä Afganistanin äh, valtuuskunnan puolesta on hakea yhteistyötä teidän ja muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa, jotta saataisiin tasapainoinen mietintö joka heijastelee Euroopan parlamentin lähestymistapaa Afganistanin tilanteeseen. Kiitos. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, för eh, gröna gruppens räkning så kan jag säga... Kiitos puheenjohtaja. Vihreiden puolesta sanoisin, että me kannatamme sitä, että mietintö sitä nyt on nyt on hyvä tilanne keskustella Afganistanista ja sen maan tulevaisuudesta e, ennen kuin ISAF-operaatio alkaa ja ollaan uuden vaiheen edessä suhteessa Afganistaniin. Me emme näe tätä niin kuin muut edellisessä puheenvuorossa esitetyt. Ja voin allekirjoittaa myös sen, että sotilaallista ratkaisua ei ole Afganistanin tilanteeseen. Ei ainakaan sellaista, niin kuin se tänä päivänä näyttää ilmenevän. Me, ole, me kannamme monia arvoa löysinkin näkemyksiä. Osittain me olemme niiden takana, mutta se on meille myös mahdollisuus tehdä tarkistuksia sen muuttamiseksi, mitä me emme hyväksy. Ehkä voisimme puuttua siihen, mitä me kernaasti haluaisimme. Meillä on tämä mahdollisuus ja me käytämme sitä mahdollisuutta hyväksemme, jotta meidän ajatuksemme sitten tulisivat esiin. Ja Löysing on ollut myös yhteydessä Transparency Internationaliin ja muihin ryhmiin liittyen erityisesti rankaisemattomuuteen. Nämä ovat kaikki sellaisia elementtejä, joita minä halusin vielä painottaa tulevassa työssämme Afganistan asioissa. Meidän pitäisi tähdätä pitkän aikavälin rauhaan. Ei ole kysymys siitä, että sotilaalliset konfliktit ratkaistaan lyhyellä aikavälillä, vaan meidän täytyy olla rakentamassa sellaista Afganistania, jossa ihmiset voivat tulevaisuudessa elää rauhassa. Tässä on kyse poliisista, armeijasta, jotta ne myös saavat kunnollista palkkaa. Se on myös tärkeä näkökohta. Jos me emme halua, että ihmiset armeijasta ja eroavat armeijasta ja poliisista ja liittyvät rikollisryhmiin. Siksi onkin tärkeää, että he myös pystyvät elämään palkallaan. Monet asiat ovat tärkeitä. Siviili- kansalaisyhteiskunnan sitoutuminen on tärkeää, että ihmiset voivat elää Afganistanissa työllään, jotta niiden ei tarvitse sitten sukeltaa rikollisuuden pariin. Meidän täytyy luoda uusia mahdollisuuksia Afganistaniin ja me tulemme esittämään tarkistuksia, jotka ovat meidän mielestäni tärkeitä. Me emme usko, että tätä pitäisi lykätä tämän meidän käsittelyä. Kiitos. Merci, monsieur le président. Je ne doute pas que madame... Kiitos puheenjohtaja. Minä en usko, että esittelijä on ollut perehtynyt näihin asiakirjoihin eri lähteistä. Minä olen ollut Afganistanissa 14 kertaa, en ainoastaan Kabulissa, maan Kandaharissa ja muissa suurissa kaupungeissa, pienissä kunnissa, pienissä kylissä olen keskustellut monen ihmisen kanssa ja myös monen naisen kanssa. Ja minun on sanottava, että minä en tunnista tästä mietinnöstä mitään, mitä minä siellä näin. 2001-2002 olin Afganistanissa ja näin, olen nähnyt, mitä se jälkeen on tapahtunut. Minä en sano, että Afganistanissa kaikki on hyvin, mutta kun mietintö perustuu niihin virheisiin, joita tässä mietinnössä on, niin eihän tämä ole mitenkään uskottava. Ja Euroopan parlamentti itse tässä menettää arvoaan niiden silmissä, jotka tämän mietinnön lukevat. Myös Afganistanissa ne naiset, joiden kanssa keskustelin, niin nämä eivät katuneet sotilaallista väliintuloa, sillä heitä ei enää vainottu ja heillä oli jälleen mahdollisuus käydä koulua, käydä mm, jopa yläkoulun lukiota, vaikka tämä aiemmin oli kiellettyä. Talibanit olivat tämän kieltäneet. He pyrkivät, tämä ei ollut mahdollista se Talibanin aikana. Nyt meillä on tässä parlamentissa velvollisuus, meillä on moraalinen velvoite sanoa asioita, jotka ovat oikein, jotka ovat paikkansa pitäviä. Meidän on tehtävä konkreettisia ehdotuksia, ei ainoastaan julistuksia, jotka eivät vie meitä minnekään. Afganistan ansaitsee, että sitä puhutaan vakavasti ja että teemme asiallisia ehdotuksia. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minute and half. Um, thank you, Chair. Uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. En halua käydä nyt keskustelemaan siitä, että mikä on hyvää tai huono siinä, että olemme täällä, mutta yksi asia on selvää, nimittäin Afganistanissa tilanne on paljon pahempi koskien ihmisoikeuksia, korruptiota, väkivaltaa kuin 70-luvulla tai USAn intervention aikaan. Tiedämme menneisyydestä, että me emme voi jättää huomiota, mitä Afganistanissa nyt tapahtuu, koska me maksamme edelleen hintaa siitä, että jätimme tilanteen huomiota aikaisemmissa vaiheissa. Kolme asiaa täytyisi eh, tarkastella. Ensinnäkin Pakistanin ja Afganistanin välinen raja on pitkä ja heidän suhteensa on ollut vaikea ja on tärkeää, että heidän suhteensa, niiden suht, suhteensa paranisivat. Ja pastujen ryhmä, joka on Afganistanin suurin kansanryhmä, täytyy saada läheisemmin mukaan poliittiseen prosessiin, koska muuten käy niin kuin Irakissa, kun sunniarabit ovat tärkeässä asemassa. Ja sitten nämä sotilaalliset joukot, jotka toimivat Afganistanissa tällä hetkellä ja olemme nähneet, mitä tapahtuu tällaisessa tilanteessa aikaisemmin ja halutaan estää tilanteen luisuminen tällaiseksi tällä kertaa. Uh, Kiitos puheenjohtajana. Y- uh, Yhdysvallat eivät joutuneet hyökkäämään Afganistanin vastauksena 1970-luvun tapahtumille, vaan tämä terroristin hyökkäys World Trade Centerin 11. syyskuuta – johti tähän. Ja olen nyt Van Ordenin kanssa yhtä mieltä, että tässä Löding on täysin tietämätön naisten aseman parannuksista ja Talibanin aikana aviorikoksista telotettiin naisia, joten Afganistan oli Talibanin aikana, eli varsinaista keskiaikaista sarjan aikakautta, ja nyt tämä on päättynyt, kiitos Naton väliintulon. Minun on sanottava, että olen Van Ordenin kanssa yhtä mieltä, että tässä motivaattorina tässä mietinnössä on toiminut nämä Amerikan vastaiset näkemykset. Se ei ESR-ryhmällä me ole mitenkään hyväksyttävissä. eli siksi nämä Goen pasifismin ajatukset, niin tässä aiemmin nämä kommunistiset puolet, jotka kuuluvat GUE-ryhmään, ovat toivottaneet tervetulleeksi Neuvostoliiton väliintulot muun muassa Tsekin tasavallassa ja Unkarissa, joten nämä pasivismin tuulet, jotka puhaltavat, ovat melko erikoiset. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. En halua lähteä nyt sitten kiistelemään siitä, että olisiko pitänyt puuttua asioihin sotilaisesti vai ei, oliko se hyvä vai ei, koska näkemykset ovat niin erilaiset. Mitä minun tulee, niin minun mielestäni nämä suhteet kaiken tämän kritiikin jälkeen, mitä on esitetty, niin on, ovat sellaiset, että minulla on joitakin varaumia joitakin, joitakin tekstiosien suhteen. Mutta kuitenkin tärkeää on, että tässä on annettu selkeä tuki kansalaisyhteiskunnalle ja siviilien tuelle. Tätä tarvitaan ja sen täytyy tapahtua yhtäaikaisesti turvallisuuskysymysten kanssa, tietenkin. Eli on oltava integroitu järjestelmä, joka perustuu kansalaisten, afganistanilaisten tahdolle ja tarpeille. On ehdottoman keskeinen asia, ei pelkästään meidän ryhmällemme, vaan minulle myös henkilökohtaisesti. Ja sitten diplomaattinen ja rauhanomainen ratkaisu kaikille kiistakysymyksille on tärkeä kysymys. Ja olen kollega Kannen kanssa samoilla linjoilla, joka puhui tuossa aikaisemmin on tärkeää siis antaa dialogille etusia ja ottaa mukaan pasnu kastuvähemmistö ja reformistiset islam, islamila, islamin edustajat, ettei kävisi niin kuin Irakissa kävi. Ja jos on mahdollista, niin ehkäpä esitä tässä tarkistuksen, nimittäin pitäisi keskittyä myöskin miinojen raivaamisen, koska tiedämme, että tänä päivänä Afganistan on vielä yksi maailman miinoitetuimmista maista. Vielen Dank. Äh, Kiitos, olen samaa mieltä siitä, että tämä <clears throat> ideologisesti puolueellinen mietintö eikä heijastele tämän valiokunnan enemmistön mielipiteitä. Nämä, niin kuin näette, pääongelma on läntisten joukkojen läsnäolo Afganistanissa. Jos näin on, niin millä tavalla voi päätyä päätyä tällaiseen mietintöön, jossa arvioidaan äh, poliittista tilannetta Afganistanissa, joka on syntynyt demokraattisen vaalin jälkeen. Eikös interventioita ollut läntisen koalition äh, toimesta ja Talibanin häviö? Tämä ei ole heijastanut realiteetteja, niin kuin kollegani Ali Marie selkeästi totesi. Ja sanoisinkin, että mietintö haluaa yksipuolista aseistariisuntaa. <clears throat> Samalla se e- unohtaa Talibanin uhrit ja läntisen koalition uhrit, jotka kuitenkin, läntinen koalitio kuitenkin pyrki turvaamaan demokraattiset vaalit ja pääsemään irti Talibanista. Voi vain olla samaa mieltä niiden päätelmien kanssa, joiden mukaan tämä mietintö pitää kirjoittaa uudelleen eikä tässä ole sen nykymuodossa on paljonkaan tehtävissä. Chairman, on a recent visit to Qatar. Viime aikaisella vesitillani Katarilla, Katarissa, jossa kävin sukulaisella kylässä, niin puhuin afgaani kuljettajalle ja hän kysyi, että mitä hän tekee Katarissa ja hän sanoi, että hän säästää täällä rahaa mennäkseen takaisin Afganistaniin ja räjäyttääkseen lähimmän länsimaalaisen rakennuksen tai henkilön, jonka löydän, koska he ovat vastuussa meidän nykytilanteesta. Vuonna 1978 tilanne alkoi pahentua Neuvostoliiton, Neuvostoliiton miehityksellä ja se teki tilanteen epävakaaksi. Ja sitten kun äh, äh, neuvostoliittolaiset ajettiin sieltä ulos länsimaalaisen toimesta, niin afganistanilaiset unohdettiin täysin. Nyt meidän täytyisi auttaa heitä, auttaa heitä käynnistämään demokratiaa. Meidän täytyy opettaa näitä afganistanilaisia kouluttamalla, sivistämällä heitä oikealle tielle. Me olemme osittain vastuussa siitä tilanteesta, mikä tuossa maassa vallitsee, mutta ei nyt tuijoteta omaan napaamme, vaan katsotaan kohti tulevaisuutta. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Paní Lézing, já nemohu souhlasit s vaší... Rauha Lösing, minä en ole yhtä mieltä mietintösi kanssa. 2001 syksyn ja jälkeen kolme vuotta tästä eteenpäin vietin paljon aikaa Afganistanissa, olin siellä toimittajana ja oli kyseessä ISAF-joukot tai amerikkalainen, amerikkalaiset joukot, niin tässä tämä välintulo päätti 25 vuoden sotien sarjan. Tämä siis alkoi Neuvostoliiton miehityksestä ja Masudin Talibanin vastaisesta sodasta. Monet afgaanit ovat palanneet Afganistaniin. Tämän jälkeen he ymmärsivät, että 25 vuotta sota on päättynyt ja tämä sotien sarja on päättynyt, koska oli tämä sotilaallinen välitulo Aiemmat olin yhtä mieltä aiempi puheen kanssa, että halutaan, että tämä vedetään pois, tämä ehdotus ja kirjoitetaan uudelleen. Kiitoksia. Rova Lensing, neuvo, voitte kantaa minulle neuvon, millä tavalla tässä jatketaan. Tässä on tullut ehdotuksia eri poliittisista ryhmiltä. No, te voin antaa teille neuvon, että jatketaan tämä mietinnön kanssa. Eihän, en vieläkään voi vetää mietintää pois. Tässä on, minulla on oikeus äänestyttää tästä mietinnöstä, niin kaikista muistakin tässä valiokunnassa en nyt usko, että yksittäiset poliittiset ryhmät voivat määritellä, mikä on tämä parlamentin enemmistö. Eh, sen määritellään valiokunnissa ja se määritellään äänestyksissä. Ja tätä tietä pitäisi jatkaa mielestäni. Mutta minulla on myös oikeus puuttua eräisiin asioihin. Ensinnäkin en nyt halua mennä sille tasolle, jota täällä on esitetty että jos ECR sitten mainitsee sanan kommunismi ja kaikki taputtavat, niin minusta tämä ei ole sellaista keskustelua ulkoasianvaliokunnassa, joka olisi ulkoasianvaliokunnan arvoinen. Tietenkin täällä syytetään ideologisesta antiamerikkalaisuudesta. En nyt oikeastaan tiedä, ymmärrä, mistä herra tämän, tämän keksi ja mitä hän voi sen arvioida sitten kommunismin aikana olin, olen, olin tota, syntymäisillä tai syntynyt, ja hänellä se ei minua johdattele. Ideologia on, ideologiaan liittyy myös se, että ihmisillä on eri mielipiteet. Mutta puuttuisin nyt ehkä lyhyesti tähän keskusteluun ja väittelyyn, jos valiokunnan, valiokunnan varajäsen itse tämä itse oli varapuheenjohtaja, että hänellä oli erikoinen suhde NATOon ne ei kukaan väitä, että tämä herkkä suhde NATOon voisi äh, näkyä myös johtopäätöksessä. Minun, minun, minulla ei kuitenkaan tätä ongelmaa ole. Minä en nyt aina tälle tasolle lähde, mutta äh, kun tällaista keskustelua esitetään, niin ehkä voin palata tähän hetkeksi. Nythän täällä äh, puhuttiin asiallisista argumenteista ja keskustelusta niiden pohjalla. Ja näyttää siltä, että enemmistö ei sitä halua. Ottaisi vain esiin yhden kappaleen minun mietinnöstäni, joka, jota Alde piti täysin mahdottomana hyväksyä, joka ehdottomasti pitäisi poistaa tykkänään, on huolissaan suuresta, maan suuresta riippuvuudesta avusta sekä siitä, että budjettivaje on huomattava ja, ja ulkoiset tulot ovat vähentyneet, pitää kannattaa kehitysapuohjelmia, jotta Afganistanin talous saattaisiin riippumattomammaksi, eikä se olisi enää niin riippuvainen ulkopuolista rahoittajissa. Potentiaali, painottaa potentiaalista roolia, joka kuuluu Afganistanin vaurulle tässä kehityksessä. Tämä oli lainaus. Minusta on todella vaikeaa sitten arvioida tätä, mutta mikä tässä kappaleessa on nyt niin ideologista, niin minkä takia se pitäisi tykkänään poistaa, sitä minä en ymmärrä. Herra Tannokin kiinnostus naisten oikeuksista ja myös minun oikeasta omasta kannastani suhteessa kaikkiin äh, muihin naisiin. En ole koskaan sanonut, että, että pitäisi palata Talibanin aikoihin – mutta mitä otan huomioon myös sen tosiasiassa, että sadat naiset Afganistanissa ovat eletään vankiloihin. Viimeksihän se nähtiin ARDn dokumentaatiossa televisiossa, jos haluaa erota miehestään tai haluaa kulkea yksin kadulla. Tämäkin on tämän päivän todellisuutta Afganistanissa, se on haaste. Ja tämä minä yritin myös ottaa huomioon tässä mietinnössä minä oli tein myös ehdotuksia siitä, miten tähän haasteeseen voitaisiin suhtautua. Herra Danjon, minä näen tämän ristiriitana, ja se on niin vaikea tilanne sanoa, että on liian paljon, että liian paljon rahaa annetaan turvallisuus, turvallisuusjoukkoihin ja samanaikaisesti vaaditaan, että ihmiset, ihmiset saisivat kunnollista palkkaa. Tässä on ristiriita Nythän on niin, että poliisit ja sotilaat sitten eivät, jos eivät saa kunnollista palkkaa, sitten lähtevät tekemään jotain muuta. Siksi minä ehdotin, että tehdään ryhdytään toimiin, että ihmiset pystyttäisiin integroimaan siviilielämään. Tässä vain muutama kohta siitä, mitä olen tähän paperille saattanut. Minusta se, tämä Afganistanin arviointi on sellainen, että minä en ole erityisasemassa – Minun arvioni tilanteesta se saa tukea monelta äh, muulta toimijalta ja näin ollen minusta, että kun minua väitetään ideologisoinnista, niin voin vaan sanoa, että ARDn äh, äh, dokumentaatiossa haastateltiin afganistalaista kyläläistä, jossa sanottiin, että, että ihmisillä ei ole eroa sille, että onko Talibanin terrori vai onko sellaista niiden terroria, jotka, taistella, jotka halusivat taistella terroria vastaan. Tätä minä en sanonut. Tämä ei ole myöskään niin, että minä, hän, minä tätä, äh, tästä niin kauan tykkäisin, mutta se on, mutta se on, minä etsin objektiivista arviointia ja jos ei ole niin sitten niin positiivinen, niin kuin tämä valiokunta ehkä haluaisi, enkä usko, että se mitä tällä hetkellä on hallitusten intressi Afganistanissa, kysymys on siitä, että millä tavalla todellisuutta kirjoitetaan, mutta realiteetit syntyvät todellisuudessa Enkä usko, että olen tässä tehnyt virheitä. Tietenkin on erilaisia arvio, tapoja arvioida ja erilaisia tapoja analysoida. Kiitos. Dank. Kiitoksia. Te nyt, teillä oli mahdollisuus esittää oman kantanne. Meidän täytyy nyt todeta, että esittelijä yritti edustaa valiokunnan näkemystä eikä yksittäistä poliittista, puoluepoliittista kantaa. Siksi täytyy olla olemassa pyrkimystä tähän. Minusta tuntuu, että suuri osa tätä ryhmää katsoo asiaa toisin kuin te. Ja silloin onkin vaikea päästä se mietinnön tasolla, kun, kun tilanne on tämä. Siksi ehdottaisinkin teille, että te vielä otetta, tämä oteta, käsitellään tämä asia vielä laajennetussa puheenjohtajistossa, miten asiassa mennään eteenpäin. Herra Tänaka. Uh, well, first of all, if you read the first three Ensinnäkin, jos lukee kolme ensimmäistä kappaletta, niin käy aivan selväksi, että ei, ei, nyt ei keskustella tästä enää, sanoi puheenjohtaja. Niin, ehdottaisin vain, että ottaen huomioon, että on ihan mahdotonta minun mielestäni pääpoliittisille puolueille hyväksyä tämän mietinnön sisältöä, niin eikö nyt olisi parempi, että äänestettäisiin täällä valiokunnassa hätääänestys ja siirrettäisiin mietinnön laatiminen teille puheenjohtaja ja sitten olisi pienen, pienen vähemmistön oma mietintö sen sijaan, että tässä nyt sitten tehtäisiin tai muuta. Minusta oli hyvä keskustella tässä laajennetussa puheenjohtajistossa, että saadaan oikeudenmukainen kohtelu. Herra Pytikoffer, puheenjohtaja, minä, minun puolueeni on kyllä valtavirtapuolue, mutta minä en, en nyt kannata sitä, mitä hän esitti oikeuksista, joiden kannalla me olemme. En ymmärtänyt Us, kaikki, kaikki uskovat edustavansa valtavirtapuoluetta ja ne muut puolueet, jotka eivät ole valtavirtapuolueita, kuten EPP, niin näkevät tämän vähän myös tällä tavalla. No, me puhumme tästä aiemmin tuossa puheenjohtajistossa. Rova Löysin tulee paikalle, laajennettu puheenjohtajistoon, niin että saadaan oikeudenmukainen kohtelu. Ja sitten äänestämme ehkä ja laajennettu esi- puheenjohtajista sitten jyvittää nämä mietinnöt. Näin ollen siellä voidaan käsitellä tällaisia asioita. ja Sitten mietintö tulee takaisin tänne. Sitten laajennettu puheenjohtajista äh, näkemyksen pohjalta. Kiitos. Sitten äänestetään. First, the protocol. Ensinnäkin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kumppanuuden perustamisesta – EU ja Venäjän kesken liitettävä pöytäkirja Kroatian EUhun liittymisen huomioon ottamiseksi. Mr. Plenkovic has told us that we can vote with yes. Ei tästä äänetään kyllä tai ei, vaan kyllä. Esittelijä, herra Breda. Kuka kannattaa äänestää? Aiko tämän koneäänestys? Kortit paikoilleen. Cyrus Volsky has again an niin American Express card. <laughs> Se Amexin kortti menee sinne kanssa. So, the vote is closed. Äänestys päättyy. 5, 2, 2 puolta ja kolme tyhjää eikä yhtään vastaan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 Wir kommen dann zum Antrag 43. 43, wo ist das denn? Hier. Äh, ist das? That is not called for. Electronic vote? Koneäänestys vai? Hyväksytty? No, tehdään sitten niin. Äänestys alkaa. The vote is closed. Elmar. Äänestys päättyy. The Spanish translation because they are speaking. Täällä oli tämän äh, Saks, ä, äh, Espanjan tulkkauksessa virhe, koska tässä puhuttiin 53 tarkistuksesta, mutta kyse oli oikeasti 43 tarkistuksesta. Siis Espanjan kuuntelijoille pieni korjaus espanjalaiset ovat kovin sukkelia yleensä. 43, mutta espanjalaiset puhutaan aina nopeammin. Nyt äänestys päättyy, hylätty, 27-36, yksi tyhjä. 46 äh, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 26, 36, hylätty, kaksi tyhjää. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 34.28 hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 59 59 puolesta vastaa tyhjää ei hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 ja 61 eksyminen on hoidettukin. Sitten 74. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys ei, ei ole vielä päättynyt. Nyt on päättynyt. 25, 36 hylätty. <clears throat> Herra Gopher. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koneäänestykseen loppuäänestyksenä tai loppuäänestykseen koneäänestyksenä Abstimmung. Äänestys on pikapuolin päättynyt. Nyt se on päättynyt. 35 puolesta, 20 vastaan, 5 tyhjää, hyväksytty. Mm.